Nyt keskustelemme tästä päivä kerrallaan. Point of order. Työjärjestyshuomautus. Point of order zu siis, Ihrer Information. Työjärjestyspuheenvuoro. Hienoa, että onnittelette meitä siitä, että pääsimme tänne paikalle, mutta että se oli hankalaa, mutta se on meidän tehtävämme. Ei se nyt mitään ihmeellistä ole. Ja haluaisin seuraavaa kertaa ajatellen, että te voisitte helpottaa meidän tilannettamme sillä tavalla, että saisimme informaatiota nopeammin ja että meidän sähköposteihimme vastattaisiin ja me tietäisimme, mitä tapahtuu. Ja silloin ehkä nekin, jotka eivät täällä tänään ole, olisivat nyt olleet paikalla. Eh, eh, ja muista przyznać, Täytyy myöntää, että en ihan täysin ymmärtänyt huomiotanne sen vuoksi, että tehän reagoitte hyvin. Joten en oikein ymmärrä tätä huomiota, mutta jätämme tämän keskustelun nyt. Nyt siirrymme käsittelemään esityslistaa. Puhemies, haluaisin vain yhtyä tähän äskeiseen. Me tiedämme, että tämä ilma on kanssa ongelma. Tietysti tämän tiedämme, me tyhmä, tyhmiä, mutta en ymmärrä, miksi tähän asti meni ai- aikaa, että tultiin johtopäätöksen. Kaikki tulemme paikalle. Täällä on monia ihmisiä, monia henkilökunnan jäseniä. Ja tämä on maksanut miljoonia euroja tulla paikalle veromakselle sitten tämä on todellakin ihan surkea tapa toimia. Täällä ei ole tarpeeksi ihmisiä äänestä, tiedämme vaikeat olosuhteet. Tämä pitäisi olla parlamentti ja te, nyt te olette kääntäneet kelkkaan ja että täällä voidaan keskustella, mutta ei äänestää. Tämä ei tarkoita yhtään mitään tällainen pelkkä keskustelu, mitä tulee äänestyksiin, kerrotaan, että me emme voi äänestää. Mielestäni veronmaksajat ainakin Isossa-Britanniassa ovat todellakin järkyttyneitä asiantilasta kun meillä on ongelmia, taloudellisia ongelmia omassa maassa leikkaus tapahtuu, ja puhutaan rahan säästämisestä ja täällä haaskataan rahaa vuodesta toiseen. Nyt varmaankin on tullut aika, että tämä paikka suljetaan. Kiitoksia. Dziękuję panu. Dziękuję panu. Kiitoksia. No, tästä huomiosta. Kaikki huomiot käsittelen hyvin vakavasti, mutta haluaisin kertoa teille, että kaikki poliittiset ryhmät sopivat näistä muutoksista, joita kohta ehdotan. Ehdottaisin, että siirtyisimme käsittelemään esityslistaa. Pyytäisin kovasti sitä. Eli esityslista. Rova, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puhemies. Minusta on järkevä päätös siirtää äänestyksiä koska meidän, vaikka olisimme päätösvaltaisia, niin esimerkiksi maantieteellinen edustuvuus ei ole hyvä. Joten toivoisin, että me lopetamme 24 tuntia aikaisemmin, eli siis ei keskiviikkona kello 24, vaan keskiviikkona aikaisemmin niin, että voimme matkustaa keskiviikkona kotiin eikä tarvitse jäädä tänne torstaiksi. Proszę Państwa, ja bym bardzo prosił... Pyytäisin kovasti sitä, että sen jälkeen kun esitellistä käsitellään, niin saatte puhua näistä asioista. Me nyt käsitellään esitellistä maanantai. Teillä on ehdotus maanantaille edessänne. Pyytäisin käsitellään maanantaita. Nyt puhun esityslistasta. Maanantaissa ei ole muutoksia. Well, we cannot, we cannot move with our session emme pääse istunnossa eteenpäin. Pyytäisin, että käsitellään nyt esityslistaa. Mr. Tanok, please. The law of unintended consequences. The votes from this week to May the 6th. That's the day of the general election. Siis, äh, kuudes päivä äh, toukokuuta, johon siirrettiin äänestykset, äh, eivät ole täällä silloin englantilaiset eivät ole paikalla, koska se on meillä vaalipäivä, joten voitaisiinko se siirtää vaikka keskiviikkoon viidennelle päivälle, eli keskiviikko viides päivä eikä torstai kuudes päivä, koska silloin britit eivät ole paikalla. Ja mam teraz do państwa Nyt minulla on teille ehdotus. Kollegat. Nyt käsitellään esityslistaa. Sen jälkeen Voimme aloittaa jälleen keskustelun no, näistä kysymyksistä. 5. 6. toukokuuta istunnoista päätämme myöhemmin. Ei ole tarpeen siitä päättää nyt. Vain yksi asia nyt. Äänestykset ovat 5. 6. toukokuuta ja muut päätökset tehdään myöhemmin. Nyt esityslista, enkä halua enää työjärjestyspuheenvuoroja. Maanantai. Teillä on sitä esitystä edessänne. Se on samanlainen kuin millaisena sitä ehdotettiin aiemmin. Maanantain esitystä ei ole muuttunut. Sitten tiistai. Aloitamme yhdeksältä. Sinä neuvoston ja komission